Dear colleagues, let's start. Hyvät kollegat, aloitetaanpa kokous. Ensin hyväksymme esityslistan. Esityslistan, joka ei sisällä mitään muuta kuin äh, jul- kuin julkiset kuulemiset. Menen nyt heti ilmoitusasioihin, koska johtuen uudesta euroryhmän kokouksesta, joka liittyy jatkuviin neuvotteluihin Kreikan velkaohjelman jatkamisesta Ministeri ei tänä aamuna voi Ekoniin tulla, joten tämä tapaaminen lykkäätään, tämä taloudellinen vuoropuhelu Ekofinin puheenjohtajan kanssa. Tämä siis lykätään. Sitten meillä on hyvä ilmoitus, poliittinen sopimus on saatu aikaan trilogissa rahoitustransaktioiden avoimuudesta. Tämä on erittäin hyvä tulos. Nyt meillä on ensimmäinen varjopankkiasetus, jonka yhteislainsäätäjät ovat hyväksyneet, ja tulette sitten pöytäkirjoista sopimuksen tekstistä näkemään, että että monet niistä asioista, jotka parlamentin tekstissä lukivat, löytyvät myös tästä loppuasiakirjasta, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyvät, joten onnittelut parlamentille, neuvottelijoille, neuvottelutiimille ja sihteeristölle. Haluaisin myöskin ilmoittaa, että on päästy yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin yhteisen rat- ratkaisuelimen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen liittyen äm, äh, yhteisen kriisinratkaisun mekanismiin ja tämä äh, sitten välitetään puheenjohtajakokoukselle, joka antoi alkuperäisen neuvottelumandaatin. Sitten tämä toinen trilogi pidettiin liittyen Äh, mm, toinen kesäkuuta. Hiukan edistystä on tapahtunut, mutta vielä paljon työtä on tehtävänä, jota on kolmikantaneuvottelut jatkuvat Luxemburgin puheenjohtajuuskauden aikana. Ja sitten lopuksi... Äm, Olemme toivottavasti hyvin lähellä pääsemässä yhteisymmärryksiin tästä korkomediaatiodirektiivistä. Äh, trilogissa, lopullinen trilogi toivottavasti pidetään ensi tiistaina. Kiitoksia ja nyt, ai niin, ja sitten Ekon valtuuskunta on mennyt viime viikolla Madridiin ja se oli hyvin hedelmällinen, intensiivinen ja mielenkiintoinen vierailu. Me tapasimme Espanjan viranomaisia ja keskustelimme hyvin laajoista asioista, mukaan lukien ei pelkästään äh, Espanjan taloudellinen äh, tilanne, vaan myöskin Espanjan panos tähän viiden johtajan työhön, joka oli hyvin lähellä parlamentin mm, osa, osaa parlamentin panosta. Ja kiitoksia. Nyt voin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Daniel Nuin, joka on EKP-valvontaelimen puheenjohtaja. Tämä toimii yhteisen valvontamekanismin puitteissa. Tämä on ensimmäinen kuulemistilaisuus yhteisen valvontamekanismin puitteissa, kuten on sovittu toimijoiden välisessä sopimuksessa parlamentin ja EKPn välillä ja koordinaattorien päättivät tästä toukokuussa, että herra Daniel Nui kutsutaan tänne kertomaan erityisesti seuraavista asioista. Anna kreditistä, jossa käsitellään tietoa ähm, rahoituksesta. Rahoituslaitokset myöntävät äh, SREP-prosessissa ja äh, pankkien pääomasta. Nämä ovat erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä annan teille heti puheenvuoron Daniel. Good morning. Mister... Hyvä, hyvää huomenta puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Ilo olla täällä Ekon valiokunnassa jälkeen johdannossani kerron tilanteesta pankkisektorilla, jota yhteinen valvontamekanismi nyt valvoo tämänhetkistä hankkeista ja sitten keskustelemme aiheista, joita, joista pyysitte, nimittäin pankkien pääomavaatimuksesta SREP-järjestelmästä ja analyyttisestä tietojärjestelmästä Anakreditistä. Sitten lyhyesti kerron yhteistyöstä yhteisessä kriisinratkaisun neuvostossa. Nyt aloittaisin yleiskatsauksella pankkisektorista. Euroalueen pankit ovat edelleen edistyneet hoitaessaan huonotusten omaisuuserien eriä, jotka ovat jääneet rahoituskriisistä, kovan sopeutuneet sääntely- ja toimintaympäristöön. Kattava laadunarviointi on tuonut tarvittavaa avoimuutta ja varmistaa, että pankkisektorilla on hyvät välineet kestää todennäköisimpiä haitallisia shokkeja ainakin Kaksi huomattavaa haasta kuitenkin on jäljellä. Ensinnäkin euroalueen pankit kamppailevat suhteellisen heikon kannattavuuden kanssa. Tämä johtuu pääasiassa edelleen äh, heikosta taloudellisesta elpymisestä samoin siitä, että korkotaso on alhaisella tasolla. Tämä pain, asettaa painoa nettokorkomarkkinaalien päällä, vaikkakin on merkkejä siitä, että tilanne on tässä paranemassa. Joitakin lisäsopeutuksia liikemalleissa vielä tarvittaneen. Toinen haaste liittyy suureen määrään järjestelmää äh, ongelma omaisuuseriä joissakin pankeissa, jotka kielteisesti vaikuttavat pankkien luotonantokykyyn. Tämä on erityisen tärkeää pankeille, jotka on altistettu äh, haavoittuvaisemmalle taloudelliselle ympäristölle järjestämättömät lainat vaativat kattavaa lähestymistapaa, mutta ei ole mitään yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille, koska tämän ongelman alkuperä liittyy erilaisiin syihin, mukaan lukien yleinen taloudellinen tilanne, huonot pankkikäytänteet, heikko juridinen puitteisto velan perinnässä, oikeusjärjestelmien puutteet kapasiteetin puute. Jotkut näistä syistä ylittävät YVMn mandaatin Kaiken kaikkiaan heikko kannattavuus ja suuri määrä huonolaatuisia omaisuuseriä edelleenkin haittaa pankkien kykyä samanaikaisesti rakentaa pääomasuojia ja tarjota luottoa reaalitaloudelle. Nyt sitten esittelisin päähankkeita ja päätöksiä valvontaneuvostossa, joita on tapahtunut maaliskuun jälkeen. Maaliskuussa täällä minä mainitsin, että kun oltiin viety loppuun. SSM YVM-prosessi on hyvin loppuun. Meillä on vielä jotakin verran matkaa, jotta saadaan mm, vakaus, mutta joka päivä opimme lisää. Jotkut asiat vaan tarvitsevat oman aikansa, esimerkiksi se, kun kehitetään yhteistä valvontakulttuuria YVMn yhteydessä. Tämä on tällaista päivittäistä työtä ja olen luottavainen kuitenkin, että se tulee tuottamaan toivottuja tuloksia aikanaan. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna me olemme ryhtyneet puolivuotis tarkast katsaukseen valvontaprioriteeteissa, että varmistamme, että ne ovat ajankohtaisia, ottavat huomioon hiljattaiset kehitykset ja arvioimme avainriskejä jatkossa. Tämä kehitys kattaa välttämättä sopeutukset, että vastataan pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin MR, MREL ja TLAC-lainsäädäntöihin ja niiden vaatimuksiin. Tässä on tärkeää erityisesti pankkien pääoman laatu, erityisesti mitä tulee laskennalliseen verosaamisten määrään, verohyvityksiin, samoin on epävarmuutta koskien tätä pidentynyttä aikaa, jolloin korot ovat alhaisella tasolla. Hiljattain sovetimme valvontaprioriteetteja tänä vuonna ja tämä tulee näkymään valvontatoiminnassa jatkossa. Seuraavaksi käsittelemme käsittelisin kahta ensimmäistä aihetta, jota ehdotettiin tätä kuulemista varten, pääomavaatimukset ja valvontatarkastus, prosessis REP. Yksi tärkeä kysymys pääomavaatimusasiassa on tarkastella pankkeja, joilla on ollut pääomapuutteita kattavassa laadunarvioinnissa. Siis tämähän, tässähän identifioitiin pääomapuutteet 25 pankissa, yhteensä kyse oli 24,6 miljardista eurosta vuoden 2014 aikana pankit kasvattivat pääomaansa 18,6 miljardilla. Tämän seurauksena jotkut pankit ovat jo ratkaisseet pääomapuutteensa ennen kuin on julkistettu 2000 julkaistiin kattavan laatuarvioinnin tulokset 2014. Lisäksi pankkeja pyydettiin kattamaan pääomapuutteensa kuuden kuukauden aikana tai yhdeksän kuukauden aikana siitä, kun tulokset oli julkaistu näistä omaisuuserien testistä, Siis ensi kuussa on aikaraja. Sitten 2015 suurin osa pankeista on sa- kuronut kiinni puutteensa ja jotkut, jotka vielä jäljellä ovat viemässä loppuun pääomasuunnitelmansa ennen aikarajan umpeutumista. Nyt käsittelisin tätä S- valvontaprosessia. Se, Siinä määritellään jokainen pankki erikseen äh, pääomavaltuuden suhteen. Kun SREP hyväksyttiin 2015 kaik- kaikille pankeille. Tämä vety loppuun. Nämä päätökset tehtiin 2015 vuoden alussa kansallisten SREP-toimintatapojen pohjalta, koska näin tehtiin 2014, ja tämä täydentää vielä tulokset, jotka saatiin YVMn kattavasta laadunarvioinnista tässä ei ole pelkästään kyse pääomapuutteista, kyse oli myös näistä järjestämättömistä lainoista. Ne olivat tässä mukana myös. Tästä vuodesta eteenpäin tulemme ensimmäistä kertaa suorittamaan yhdenmukaisen SREP-toiminta toiminnan. Tämä on avainaskel YVML, kun pystytään, pystytään varmistamaan yhdenmukainen kohtelu merkittävien luottolaitosten kohdalla koko YVMn alueella. Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukainen soveltaminen SREP-metodologiassa, tällä hetkellä olemme läpikäymässä syvällistä horisontaalista analyysivaihetta. SREP-arviointia tullaan sopeuttamaan ja tämä perustuu tämän horisontaalisen analyysin tuloksiin. Meidän täytyy kaikkien tunnustaa kuitenkin se seikka, että johdonmukaisuusvalvontatoimintatavoissa olisi vieläkin tehokkaampaa, jos kaikki YVM instituutiot olisivat, olisi asetettu samoille sääntelysäännöille. Nyt tilanne on kuitenkin kaukana tyydyttävästä johtuen huomattavista eroista kansallisissa pankkilainsäädännöissä YVM sisällä ja EUn sisällä. Tällä hetkellä meillä on kyllä pankeille nimellinen yhteissäännöstö, mutta ei faktuaalista tai käytännössä tämä ei toteudu. Tämä saa minut sitten sääntely kohtelun pääoman kohdalla. Se kattaa tämänhetkisen työn ja kyse on niin sanotusta kansallisista liikun äh, optioista ja harkinnanvaraisista kysy kysymyksistä. Yksi päätavoitteista kansainvälisessä Basel 3 puitteistossa oli edistää vahvempaa, kestävämpää pankkisektoria pyydettiin lisäämään sekä laatua että määrää pääoma, pääomassa. Kuten te tiedätte, Basel 3 hyväksyttiin Euroopassa vakavaraisuuspaketin yhteydessä sekä Basel 3 että vakavaraisuuspaketti sisälsevät siirtymävaiheen järjestelyt, että autetaan varmistamaan se, että pankkisektori täyttää korkeammat pääomavaatimukset, äh, vaikkakin äh, tähän liittyy jakamattomat voitot, ja silti pystytään tukemaan äh, taloutta luotottamalla Tämä paketti mahdollistaa sen, että viranomaiset pystyvät päättämään siitä, miten tällaiset siirtymäjärjestelyt hoidetaan. Tämä johti siihen, että jäsenvaltiot toteuttivat tätä toimintaa eri tavoin sitten kun EKPstä tuli vastuu viranomainen, joka vastuussa euroalueen pankeista, sillä oli oikeus ja velvollisuus tehdä valvontapäätöksiä pankkiunionin etujen mukaisesti. Kun tämä asia pidetään mielessä, projektissa lähteä liikkeelle, jota tunnistettaisiin ja arvioitaisiin mahdollisuuksia harmonisoida, milloin sopivaa on ja kurinalaisella tavalla, miten hoidetaan sekä väliaikainen että pysyvä valvontatoiminta. Nämä optiot ja kansallinen harkinnanvara ovat tällä hetkellä keskustelun alla kun koordinoidaan tilannetta kansallisten viranomaisten kanssa ja pankkiviranomaisen kanssa ottaen huomioon pankkiunionin tavoitteet edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja integraatiota. Sitten lyhyesti tämä toinen aihe, jota pyysti minua käsittelemään, nimittäin Analytical Credit Dataset tai ANACredit-aloite. Tämä hanke alkoi. Tarkoituksena oli saada aikaan yksityiskohtaista tietoa, jota voitaisiin sitten käyttää monissakin keskuspankkeissa rahapoliittisissa kysymyksissä riskinhallinnoinnissa, rahoitusvakaudessa, tutkimuksessa, tilastotiedoissa. Kun kartoitetaan tätä, kun kartoitetaan tätä aloitetta, niin olemme aina painottaneet etupäätä. Ensimmäisessä osassa aina kredit pyöri vuoteen 2018 sen alkuvaiheisiin, ja tässä vaiheessa keskitytään niihin lainoihin, jotka pankit ovat myöntäneet yrityksille ja se luoton kynnys on 25 000 euroa. Se, tämä mahdollistaa tarkemman analyysin PK-lauton annosta. Myöhemmässä vaiheessa 2020 suunnitelmien mukaan kotitalouksen kiinnelainat ja liikkeenharjoittajan lainat, eli niiden, jotka omistavat yrityksensä itse tai ovat, työllistävät itsensä, tällaistakin dataa kerätään. Mutta Tätä kerrotaan ainoastaan anonymisoituna. Ja painottaisin, että mitä arkaluontoista informaatiota esimerkiksi perhe, perheestä tai uskonnosta ei harkita. Emme siis harkitse mitään tällaista informaation keräämistä. EKP lanseerasi tämän projektin ennen valvontatehtävien ottamista, mutta uudessa valvontatehtävässä me voimme myöskin käyttää ja hyödyntää tätä aloitetta tulevaisuudessa. Anacredis tekee, tuottaa vertailukelpoista dataa, joka on erittäin disaggregoitua, hienojakoista, ja siinä disaggregoidaan lainasalkkuja lainottajiin ja eritetään esimerkiksi järjestämättömät lainat, ottaa indikaattoreita ja analyysiä, jotka ovat valuuttaviranomaisen hyödyllisiä esimerkiksi riskipainotettujen varallisuuserien mallintamisessa tai vertailukelpoisessa tai pankkien valvonnan sisäisessä riskinarviointimenettelyissä. Ennen kuin lopetan, sanon pari sanaa valvonta- ja ratkaisu viranomaisten vuorovaikutuksesta. Yhtä asiaa painotan ihan suoralta kädeltä. Olen erittäin vaikuttunut, että yhteinen kriisiratkaisumekanismi hyötyy kovin paljon siitä, että sillä on myöskin tämä elvytysmekanismi, valvontamekanismi hyötyy siitä, että on kriisiratkaisumekanismin rinnalla. Tämä on meille molemmille hyödyllistä, tämä läheinen yhteistyö, ja me vähennä, minimoimme pankkijärjestelmän hallintotaakan ja välttämme myöskin, että puhutaan eri äänellä. Yhteistyö SSM ja SSRM kanssa tullaan kirjaamaan tällaiseen muistioon, joka kuvaa informaation kulun näiden kahden viranomaisen välillä. Ja tässä vaiheessa EKP ja SRB vaihtavat informaatiota, niin kuin oikeusvälineetkin vaativat. Yhteistyö tämän yhteistyömuistion laatimiseksi on alkanut ja me painetamme useata aihetta tai esimerkiksi ATK-IT-järjestelmien yhteiskäytettävyyttä yhteistoimintaa. Ja lopuksi painotan, että SSM-alun jälkeen kin on vielä useita haasteita edessä. Valvonta, lähestymistapa ja käytänteiden yhdentäminen koko valvontamekanismin alueella. Ne ovat korkealaatuisia ja tiukkoja standardeja on yksi prioriteeteista. Ja tätä varten me olemme aloittaneet pankkien sisällisen pääomavaatimusmallien niin kattavasti sekä myöskin varvaisuusperiaatteella lähennämme kansallisten optioiden ja harkinnanvaran lähentämistä CRRstä CRDIVssä ja me myöskin pyrimme johdonmukaisiin valvontatuloksiin ja valvonnan intensiteetin tasapainottamaan merkittävissä muissa pankeissa sekä luomaan robustia yhteistyötä sekä mekanismin sisällä että ulkopuolella. Ja sitten me myöskin odotamme pankkiin rakenteellisten uudistamisen lainsäädäntöprosessin tuloksia ja substanssista puhumatta nytten, niin Tämä, sen loppuminen poistaa epävarmuutta ja mahdollistaa pankkeja kehittämään pitkän aikavälin bisnesmallejaan. Me luotamme, että parlamentti tulee näyttämään osut toimimaan tässä ja varmentamaan, että lainojen oikeudellinen kehikko ja yhdenmukainen täytäntöönpano toteutuu asetuksen mukaisesti SSMssä. Paljon kiitoksia huomiostanne. Very much. Kiitoksia oikein paljon. Parlamentti tekee varmasti parhaansa, jotta täytäntöpano YVMn puitteissa olisi yhdenmukaista. Nyt menemme puhujiin ja ensin Georgios Kritsos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä muutamia kysymyksiä liittyen siihen, mitä pankkialalla Espanjassa ja Portugalissa tapahtui, erityisesti sen jälkeen kun vierailimme Madridissa. Minulla on se tunne, että Espanjan pankkeilla menee oikein hyvin. Ne ovat ratkaisseet useita ongelmia, joita niillä ennen oli. Toisaalta ne saattaisivat kärsiä Kreikan kriisistä siinä mielessä, että Kreikassa meillä on pankkikriisi, meillä on myös talouskriisi ja tämä saattaisi johtaa luottamuskriisiin euroalueeseen ja osaan, tai osaan euroalueesta. Joten voisitteko ehkäpä valvontelimen puheenjohtajana kertoa, millaisia vahvoja puolia Espanjan ja Portugalin pankkialalla on, ja ehkäpä kertoa vielä, mitä niiden pitäisi vahvistaa ja mistä niiden pitäisi huolehtia. Kiitoksia. Well, uh, thank you. Kiitoksia tästä, näistä kysymyksistä. Nämä maat, jotka mainitsitte, kuten monet muutkin, kun todellista, veivät läpi todellisia uudistuksia, uudelleenjärjestelyjä joissain pankeissa ja sen takia ne ovat selvinneet varsin hyvin. Espanjalla menee oikein hyvin kattavan arvioinnin mukaisesti, joten ei ole mitään syytä ajatella, ottaen huomioon, että nyt YVM niitä valvoo, pankki että ne pankkiunionissa kärsisivät mahdollisista mm, toissijaisista vaikutuksista johtuen kriikin, Kreikan kriisistä, emmekä me nyt odota mitään mm, toissijaisia Kreikan kriisin vaikutuksia YVM-pankille tai Euroopan pankille ylipäätänsä. Kiitoksia Elisa Ferreira. For, for... Paljon kiitoksia, että tulitte tänne ja informaatiosta mainitsit valvonnan ja pankkien elvytyksen ja kriisiratkaisun välillä. Kuitenkin. tämä König on sanonut, että että BRRDn transpositiossa oli paha viipymä. Ja miten tämä vaikuttaa valvontatehtävissä, kun ne vaaditte lisäpääomitusta, tai selvitätte pääomituksen kykyä kattaa riskejä? Minkälainen on filosofianne? Teillä on nämä aikataulut ja kansalliset valinnaiset menettelyt, optiot. Mikä on filosofianne? Mikä teitä huolestuttaa? Miten tulkitsette nämä viipymät, nämä välttämättömät viipymät, ja kohta esiintyy, kun pyritään luomaan yhteinen tasainen pelikenttä valvonnan alalla? Tämä on nyt kysymykseni. Uh, well, uh, I, I share the, the... Minä jaen tämän näkemyksenne siitä, että de, uh, tämä kriisimatkaisuusdirektiivi olisi pitänyt siirtää kansalliseen lainsäädäntöön jo tämän vuoden alussa. Sehän oli tässä sitoumuksena seuraamusvalvonnan kannalta ovat, että sen sijaan, että on yhteinen kieliyhteiset välineet, jotka löytyvät direktiivistä, niin ihmisten nyt sitten täytyy tietää kaikki kansalliset järjestelmät maissa, jotka eivät ole vielä siirtäneet direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän tietoa, menee enemmän aikaa, joka olisi voitu paremminkin käyttää valvontatehtävien parissa, joten tämä ei tee tehtävämme mahdottomaksi, mutta paljon vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi kyllä. Tämä pätee myös niihin kysymyksiä, joista puuttuu harmonisaatiota, koska direktiivi on siirretty jossakin maissa jo kauan sitten jo, kun YVMn aikana on erilaisia kansallisia lainsäädäntötilanteita ja jos on liikaa joustovaraa käytössä vaikka johtuen siitä, että käytetään paljon kansallisia optioita hyväksi. Me tarvitsemme harmonisoitua sääntelyä, jotta voimme saada aikaan myös harmonisoitua valvontaa. Transpositio voi antaa joillekin pankille kuitenkin kilpailuetua ja se nyt tässä vähän huolestuttaa. Enpä ole varma. Luoko se etuja? Varmaa on, että se on meille päänsärky. Se on ihan selvä. Well, even, uh... Jopa, kuten puheenjohtaja totesitte, tämä on tärkeämpää jo vuonna 2016, mutta osa direktiivistä täytäntöön pannaan tänä vuonna ja milloin sitä ei täytäntöön pannaan. täytyy äh, käyttää kansallista lainsäädäntöä. Joskus kansallinen lainsäädäntö on lähellä direktiiviä, se on hyvä uutinen. Joskus sitä ei ole tai se poikkeaa niin pahasti direktiivistä, että se hankaloittaa asioita. Kiitoksia. Meidän kaikkien täytyy vaatia, että jäsenvaltiot tämän äh, transponoinnin hoitavat mahdollisimman pian. Niin seuraava puhuja, on herra Osok. Kyllä, te se olette. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, po wejściu w życie jednolitego mechanizmu nadzorczego wśród uprawnień EBC... Kiitoksia. Sen jälkeen, kun tämä yhteinen valvontamekanismi otettiin käyttöön, meillä on nyt pääomavaatimusten valvontaa Meillä on rahoitusyhteenliittymien valvontaa, mutta valvomme myös transaktioita, joita pankkiryhmittyvät tekevät. Ja se, mikä minua kiinnostaa, on näiden transaktioiden valvonta. Minun kysymykseni on teoreettinen, mutta haluaisin kertoa teille, että tällainen asia on tapahtunut todellisuudessa. Jos yhdessä yhteisen valvontamekanismin äh, valtioista äh, joku pankki myytäisiin ja jos käyttäisiin keskustelua tuon pankin äh, tarkasta hinnasta, sen pääomaeristä, ja jos sitten esätettäisiin epäilyjä, pitäisikö tällainen transaktio tehdä ähm, niin missä, äh, kuinka pitkälti äh, Euroopan keskuspankki ja yhteinen valvontamekanismi saattaisi puuttua asiaan? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys kuuluu, mikä on toimivaltuuksien jako Euroopan keskuspankin välillä ja toisaalta äm, kansallisten valvontaelimien välillä? Voisitteko selittää tämän vähän yksityiskohtaisemmin? Thank you. Euh, regarding the... Euh, Kiitos. The, the, the... Kiitos. Mitä pankkien myymiseen tulee? Mainitsit hinnan. Ei valvota viranomaisella ole hinnan kanssa mitään tekemistä. Meidän jargongilla puhutaan ainoastaan ää, ostajan laadusta. Ovatko ne ostajat hyviä, säädeltyjä toimijoita, jotka ovat hyviä osakkeenomistajia. Tämä meidän vallassamme. Meidän täytyy hyväksyä, että nämä pääoman hallinnoineet osakkeenomistajat kelpaavat pankinomistajaksi, Jos mä emme sitä hyväksyisi, yksi seuraus voisi olla, että voimme päättää, että tällä uudella pankin pääoman omistajalla osakkeenomistajalla ei ole äänioikeutta. Jos tämä omistaja ei ole kelpoisa fits and proper. Ja, ja, mutta me kuten kansalliset valvovat aikaisemmin. Nyt se vain on yhteinen valvontamekanismi. Kun puhut toimivallan jakautumista EKPn ja kansallisten valvontaviranomaisten kesken. Tätä toimivaltaa on annettu selkeästi yhteisellä valvontamekanismilla, joka kuuluu tätä ekopettiä ja kansallisviranomaisia esimerkiksi Pilot 2 käyttäminen kriisiratkaisussa. SREPissä osa kansallisten viranomaisten rahanpesu, suoja. Ja sitten harmaa vöhykä. Me tarvitsemme oikeudellista ohjausta EKPn ja kansallisten valvontaviranomaisten juristeilta, kansalliset valinnaisuudet, optiot. kun ne on, eli kansallisten viranomaisten halus olevat optiot. YVM on tämä viranomainen, joka on tässä toimivaltainen, mutta nämä optiot on luotu ennen YVM. Voimme arvioida, että siitä huolimatta ne kuuluvat EVM, YVMlle vai ei. jos Nämä ovat sellaisia optioita, jotka ovat äh, asetuksessa, crr Niin silloinhan säätelijä on ensimmäinen, me sovellamme asetusta suoraan. Mutta kun kysymys on direktiivin transponoinnista siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, niin asia ei ole niin selkeä. Tämä on osa hampamisongelmia yhteisen valvontamekanismin toiminnassa. meidän täytyy toimia oikeudellisesti terveeltä pohjalta päätöksenteossa. Mutta me olemme oppimiskaudella. Kiitoksia. Onko muita puhujia? Herra Orban GUE-ryhmästä. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja te neuvotte Kreikan keskuspankille, että se rajoittaa os, sitä, missä määrin se ostaa Kreikan julkista velkaa. Ensimmäinen kysymys, jos näin on, niin mitä se on järkeä, kun Kreikan valtio on ainoa, joka ra- rahoituksesti ylläpitää pankkilaitosta siellä ja estää mak- maksukyvyttömyyden. Jos tämä järjestelmä kaatuu, koko pankkijärjestelmä kaatuu, silloin todella outoa, että kannus, annet, todetaan pankkijärjestelmällä, että se vai, pyritään vaikeuttamaan vieläkin enemmän Kreikan likviditeettitilannetta ei ole siis juurikaan tässä järkeä, koska jos halutaan välttää kuitenkin se, että Kreikan pankit tekevät, joutuvat, tulevat maksukyvyttömiksi. Mitä te olette tästä asiasta mieltä? Well, first of all, I would like to... Ensinnäkin haluaisin sanoa, että meillä on erinomaista yhteistyötä olemassa Kreikan pankkivalvojien kanssa. Hehän kuuluvat valvo, <clears throat> valvontaneuvostoon. He ovat erittäin hyvää valvojia, ovat tehneet loistotyötä, kun on uudelleen järjestelty Kreikan pankkeja viime vuosien aikana. Ja te olettekin itse nähneet, että Kreikan pankit ovat pärjänneet kohtuullisen hyvin tässä kattavassa laatuarvioinnissa. Minä olen jo keskustellut Kreikan pankkien tilanteesta useitakin kertoja mukaan lukien Ekon, täällä Ekon valiokunnassa. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän keskusteluun ja kuten kollegani odotan voivani nähdä tätä valkoista savua, joka sitten jossain kohtaa kertoo, että sopimus on saatu aikaan poliittisella tasolla Kreikan tapauksesta. Ennen kuin tänne päästään, niin me jatkamme valvontatyötämme, valvomme maksukykytilannetta ja maksuvalmiusasioita, sehän kulutehtävimme. You, you have the time, yes. Kiitoksia Sven Kiikol. Niin, te, kyllä teillä on aika. Me siento respondido. Niin, en nyt mielestäni saanut vastausta tähän ensimmäiseen kysymykseen. Neuvotteko te pankkilaitokselta, se e, rajoittaisi sitä, missä määrin osta, ostaa Kreikan valtion jouk- joukkolainoja? Ei muusta ole kysymys tässä kysymyksessä. Niin. In the job of advising. meidän tehtävämme oli mitenkään neuvoa. He arvioivat tilannetta ja perustuen tiettyisiin tilanteeseen, juridisiin puitteisiin. He siellä tekevät itse päätöksiä. Päätökset, he tekevät, eivät ole julkisia, joten minä en voi kommentoidakaan päätöksiä, joita ehkä on tehty pankkien suhteen ja pankeista. Kiitoksia Sven Giegold. Welcome again and thank Tervetuloa jälleen kerran ja kiitoksia kovasti sitä rakennustyöstä, jota teette, ja siinähän VM vieläkin on, ja voimme kaikki nähdä, että tämä instituutio etenee, ja se on hyvä uutinen Euroopalle. Minulla on silti muutama kysymys. Ensinnäkin, kun on kyse riskinarvioinnin metodologiasta, ymmärtääkseni, ette tee kovinkaan suurta eroa pienempien ja suurempien instituutioiden välillä. Voisitteko parlamentille raportoida vähän tarkemmin, millaisia eroja teette suurempien ja pienempien laitosten välillä. Tämä on osa tätä asetusta, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tämä ero ei täytä suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia. Ja sitten se tapa, Anakredit, niin Anakredithan luotiin ennen YVM, mutta silti se on lisätaakka, joka on aina suurempi ongelma pienemmille rahoituslaitoksille. Ja sitten haluaisin kuulla teidän kommenttinne Alankomaan johtajan mm, puheenvuorosta, että YVM ei ole tehokas. Ja jotkut operaatiot, jotka olivat standardioperaatioita kansallisissa valvontaelimissä, nyt tarvitsevat kaksi kuukautta, että ne menevät läpi valvontaelimen. Joten mitä mieltä olette tästä Alankomaiden keskuspankin johtajan kommentista? methodology for risk assessment and... Uh, niin tulee. Teemme parhaamme suhteellisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Ensiksi me teemme eroon merkittävien ja vähemmän merkittävien ratoslaitosten kesken vähemmän merkittävien tapauksessa suhteellisuuden aste on täysin kansallisten valvojien käsissä. Esimerkiksi tekemämme suositus osinkojen maksusta. Me välittimme sen suoraan merkittäville rahoituslaitoksille ja me lähetimme sen kansallisille valvontaviranomaisille niin, että ne toteutuvat, että niin kuin ne kokevat suhteelliseksi vähemmän merkittäviä rahoituslaitosten tapauksessa. Kyllä mitään epäilystä tässä tapauksessa. Meillä on vahva, tehokas suhteellisuusperiaate täytäntöönpanossa. Pyrimme paremmin ja mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon erot merkittävien rajoituslaitosten kesken. Jotkut merkittävät ovat todella merkittäviä, isoja, esimerkiksi nämä yhdeksän globaalia luottolaitoista, muutamat pienempiä. Esimerkiksi, koska ne kuuluvat pienemmän kolmen isomman laitoksen kesken. Voisitteko raportoida tästä suhteellisuusperiaatteen toteuttamista parlamentille? Kirjallinen selvitys voisi olla hyödyllinen, koska saan paljon kysymyksiä. Ja puututtiin johonkin kysymyksiin itse. Tehdään näin. Kyllä vaan. Sitten riskinarvio SREPissä, kriisiratkaisumenettelyssä. Käytän hyvin paljon, jopa yksin omaan. E, Euroopan pankkijärjestön EBAN kehikkoa. Ei tätä ole tyhjästä repäisty YVM puolelta. Aina kreditin suhteen Me me tilanteita, joissa on pyydetty erittäin jakosta disaggregoitua tietoa. että siltä, että pienet pankit ja ja valvojat ovat jopa kaikkein kiinnostuneimpia yksityiskohtaisesta datasta, koska se keskittyy pk-yrityksiin, jotka ovat talouden kannalta varsin tärkeitä. Ja tässä syy, miksi me keräämme informaatiota hienolla kammalla. Ja me näemme tässä selkeän yhteyden taakaluomisen ja yksityiskohtaisen datan välillä. Me teimme kustannushyötyarvion kansallisten viranomaisten tasolla. Jos kustannushyötyä ei ole, asteelle riittävän, niin sitten olettaisiin, että kuulisimme reaktioita mailta, jotka sanovat, että ei tämä kelpaa. kuuden ja tuloksellisuuden suhteen aina kerron tälle esimerkin, että meillä on monimutkainen työ. Esimerkiksi direktiivin, kriisiratkaisudirektiivin muuttamattomuus kansalliseksi lainsäädännöksi merkitsee sitä, että kansallisten valvojen täytyy tuntea kansallinen lainsäädäntö. Meidänkin ihmisten täytyy jossakin tapauksessa tuntea 19 erilaista kansallista oikeudellista kehikkoa. Työ ja ajankulu lisääntyvät. Päätöksenteon kesto joskus kestää pitempään kahdesta syystä. Ensinnäkin, teemme kaiken ensimmäistä kertaa, kun tämä on ensimmäinen vuosi tammikuusta lähtien. Meidän täytyy laatia tällaisia politiikka-nootteja, asiakirjoja ennen kuin tämä työ. Me laadimme näitä politiikka-asiakirjoja mahdollisimman nopeasti. Mutta vähän aikahan tässä menee. Emme halua tehdä päätöksiä, jotka luovat väärän ennakkotapauksen. Mutta nämä ovat hampumisongelmia, kyllä ne katoavat ensimmäisen vuoden jälkeen. Mitä muuhun tulee? Jotkut takarajat, jotka toimivat aikaisemmin kansallisille valvontaviranomaisille, ovat hankalampia ja joskus lähes mahdottomia noudattaa. Kun aloittaa kansallisesta valvontaviranomaisesta ja niin sitten kiivetään portaita ylös YVM. Ja jos täytyy mennä myös EBA-tasolle, se ei oikein edes onnistu. Esimerkiksi globaalisti merkittävien ratoslaitosten nimeäminen. Se on hyvin, hyvin monimutkaista. Täytyy yksinkertaistaa tätä tietä. Meillä on erilaiset tiimit, jotka työskentelevät mahdollisimman vikkelään. sellaistakin saattoi, että me saamme päätöksen ennakkoarvioon jota me joudumme ihan viime hetkellä sitten arvioimaan ja tekemään päätöksen lähestyä se jopa sen jälkeen. E uh, Kiitoksia suhteellisuudesta. Euroopan pankkiviranomainen tulee järjestämään mielenkiintoisen työryhmän tästä aiheesta ensi viikon perjantaina. Seuraava puhuja on Marko Zanni ja sitten Peter Simon voisi tulla tänne johtamaan puhetta viideksi minuutiksi. Niin, kiitoksia. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee näitä seuraavia stressitestejä, joita ette järjestää. Yhdessä viimeisimmästä haastattelusta sanoitte, että vuonna 2015 stressitestejä ei tehdä, mutta niitä tehdään vuonna 2016. Ja minun kysymykseni on, mm, äh, tullaanko analyysikriteerejä muuttamaan ja erityisesti äh, Aiotteko jo arvioida mm, johdannaisriskiä keskeisenä, jota e, joissain tärkeissä eurooppalaisissa rahoituslaitosten taseissa on. Ja toinen kysymys liittää etä Bankin, joka on uusi ensimmäinen kerta, kun BRD taas sovelletaan. Tämä saksalais-itävaltain pankki. Äh, haluaisin tietää, miten tätä uutta direktiiviä sovelletaan, miten se äh, toimii ja kuinka te äh, huomioitte tämän erityisen ristinkin, joka voisi olla siinä, jos tämä direktiivin soveltaminen ei toimi liittyen E, Itävallan ja Saksan pankkijärjestelmään. Ja sitten Monte de Paschi di Siena pankkikysymys, joka se epäonnistui viimeisessä stressitestissä. Nyt haluaisin tietää, mitä, mikä tilanne on, kun tämän pankin pääoma on nostettu kolmella miljardilla eurolla. Onko se nyt sitten normaalissa tilanteissa vai pyydetäänkö pankilta lisätoimenpiteitä tilanteen normalisoimiseksi? Kiitos. Kiitoksia. Thank you regarding... Kiitoksia liittyen tähän stressitestiin. Kyllä tämä on kovasti työtä järjestää stressitestejä 123 pankkiryhmittymälle. Jos me olisimme 2015 järjestäneet stressitestejä, meidän olisi pitänyt aloittaa melkein saman vien tien, kun aloitimme valvonnan ja se olisi ollut vähän liikaa. E, edes Yhdysvallat eivät tee tätä välttämättä vuosittain. Me olemme sitoutuneet tekemään osamme mm, pankkiviranomaisen stressitesteissä ja e, näin on suunniteltu, että vuonna 2016 näitä stressitesejä järjestetään. Me olemme ryhtyneet e, pohtimaan tätä kokonaiskuvaa ja järjestelyjä, mutta todellinen vuoden 2016 työn valmistelu alkaa syyskuussa. Sitten BRDn ähm, kansallisen lainsäädännön siirtymisen puutteet. Äh, tilanne on ihan selvä, joko se on siirretty kansallisen lainsäädäntöön tai ei. Jos ei, niin sitten meidän on katsottava, mikä tilanne niissä maissa on, jotka eivät sitä ole tehneet. Äh, joissain näissä on kansallisia kriisinratkaisulakeja, joten me yritämme opiskella näitä lakeja ja olemme valmiita niitä käyttämään, jos tarvitaan. Jos tällaisia lakeja ei ole, niin silloin me olemme yhteydessä valtiovarainministeriöihin, samoin kuin kilpailupääosasto Euroopassa. Sillä on tällainen ratkaisuelin siellä tätä keskustelua käytiin silloin, kun ei tätä kriisiratkaisupuitteistoa ollut. Me tiedämme tilanteen joka maassa ja me kyllä kovasti odotamme sitä, että direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, koska meidän työmme ei tule mahdottomaksi, mutta paljon vaikeammaksi. Ja sitten esitte kysymyksen liittyen Mote Paskinkin Mantepaskilla oli pääomavaja. Se ryhtyi toimenpiteisiin pääomavaimen kattavaksi ennen heinäkuuta, joka oli määräaika, että se oli hyvä asia. Ei minulla ole mitään muuta tähän lisättävää. Thank you, Mr. Bernard Monod. Kiitoksia, herra Bernard Monod. Euh, Kiitoksia, puheenjohtaja Rova pääjohtaja, puheenjohtaja, te sanoitte kesä, kesäkuun alusta uudet stressitestit alkavat eh, järjestelmässä eh, tärkeissä pankeissa valvonnassa. Ensinnäkin metodi uusissa sit, äh, eh, kestävyysteskissä viime vuonna te huomautitte näitä testit, jotka vietiin loppuun viime vuonna ei ollut yhdistettyä kokonaisvaltaista toimintaa. Tässä on otettu huomioon deflaatiota nyt kuitenkin EKP on valmistellut tällaisen operaation, että voidaan vastata deflatoriskiin. Oletteko te analysoineet, miten tämä vaikuttaa pankkien taseisiin? Ajattelen tässä rahoitusmarkkinoiden romahtamiseen siinä, että yhtä, yhtäkkiä korot nousevatkin pidemmällä aikavälillä. Tai sitten joku aseellinen konflikti. Kollegani tässä äsken puhui ongelmista, jotka liittyvät sitoumuksiin ja äh, rahoitusasemiin. Mielestäni nämä on todellakin aliarvioitu ja kun jos syntyisi suurempi kriisi, olisiko pankkien maksukyky uhanalaisena jopa, jos näin kävisi? Vielä viimeinen kysymys tunnetteko itsenne vapaaksi ja riippumattomaksi tehtävässänne, kun te valvotte pankkeja, kun ajatellaan, että teidän pitää kuitenkin äh, tiedottaa näistä kysymyksistä EKP-neuvostolle? Kiitoksia. Mitä tulee stressitestien metodin vuonna 2016, niin silloin äh, Euroopan pankkivirma tässä on päätoimijana toimisen mukaisesti ja keskustelu vielä tästä ei ole alkanut. Se tulee alkamaan syksyllä tänä vuonna. Mitä tulee eri skenaarioihin, joita mainitsitte, niin valtavan monet toimijat kuuluvat näihin skenaarioihin. Ensinnäkin komissio, kun ajatellaan perustilannetta, samoin järjestelmän riskineuvosto Euroopassa, sillä on tärkeä rooli. Sitten toinen osa EKPtä vaikuttaa yleisesti ottaen rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja loppujen lopuksi juuri pankkiviranomainen äänestää näistä erilaisista stressitestiskenaarioista. Tietenkin tämä liittyy keskusteluun, mutta me emme äänestä, emme äänestä. YVM ei äänestä, vaan jäsenet suoraan äänestävät. Joten kaikki tämä tullaan hoitamaan yhteistyössä neuvotellen ja lopulta sitten YVM käsittelee lopputuloksia. Tämä on erittäin hyvä asia. Näin vältetään eturistiriidat ja tässä on sekin hyöty, että kaikki nämä henkilöt tuntevat aiheensa varsin hyvin, ne ovat tehneet yhteistyötä ja ilmoittamatta nämä stressitestin tulokset ja me sitten sovellamme niitä jatkossa. Te puhuitte eri yhdistelmäskenaarioista, joita ei oteta huomioon näissä julkisissa toimenpiteissä. Juuri tässä onkin ero tässä nyt puhumme stressitesteistä suuressa mittakaavassa pankkeissa. Sitä vastoin on koko joukko operaatioita, joista ei puhuta, jotka ovat pienemmässä mittakaavassa, joita ei välttämättä joka päivä suoriteta, mutta varsin säännöllisesti kuitenkin joka kerta, kun pankkivalvoja, kuten minä, pohdimme toimintatapaa. Mitä tapahtuisi, jos näin tehtäisiin? Sitten minä aina annan kolme vaihtoehtoa tai mahdollisuutta ja sitten mietimme, miten tämä vaikuttaa YVM kuuluviin pankkeihin. Se on jo tavallaan tällainen stressitesti. Tämä on tulosta jostakin, jossa on yhdistetty huomioon erilaisia mahdollisuuksia ja tapahtumia. Tämä täysin kuuluu työrutiinimme valvojien kohdalla ja tärkeä työväline on suorittaa näitä stressitestejä. Tietenkin eh, riippuen kysymyksestä, joka esitetään, voidaan kohdentaa toiminta pieniin pankkeihin tai suuriin pankkiin. Tilanne on paljon monimutkaisempi. Eh, en consideration. Kaikki nämä otetaan huomioon. Sitten voitaisiin unohtaa testata jotakin riskitekijöitä, faktoreita, mutta ihan rehellisesti sanottuna en ole ihan varma, että näin kävisi, koska mehän testaamme hyvin paljon, mietimme, harkitsemme paljon erilaisia seurauksia, joita eri tilanteista saattaisi syntyä. Tunnenko itseni riippumattomaksi ja vapaaksi tehtävässäni? Kyllä, täysin. Olen hyvin kiitollinen EKPlle, joka antaa hyvän tukirakenteen minulle ja voin keskittää silloin itse pankkivalvontaan, palkkau, kaikki palkkauskysymykset ja mm, henkilöstökysymykset. Tämän kaiken EKP hoitaa ja se onkin hieno asia, joten me voimme keskittyä valvontaan ja tunnet sen täysin riippumattomaksi ja vapaaksi. ja se seikka, että Euroopan parlamentin, että hän tehtävän valitsi, on tärkeä osa tätä legitiimiyttä ja riippumattomuutta. Kiitoksia Alan Lamassu. Kiitos puheenjohtaja. rauva puheenjohtaja. Entä te olette esitte, että euroalueella erilaisia kansallisia sääntöjä. Jotkut vanhoja, jotkut koskevat kansallisia optioita. Sen tehtävänne on lähentää niitä tai ainakin välttää pahimpia ristiriitoja. Voitteko sanoa, missä kohdissa ovat isommat erot? Ja mitkä erot jäisivät olemaan vielä, kun siirtymäkausi on ohi? Kiitos. on jo, joukko kansallista harkintavaltaa ja optioita eurooppalaisissa säännöissä. Ja ne optiot, jotka ovat valvontaviranomaisen käsissä, niin tämä on noin kolmasosa. Siinä YVMllä on velvollisuus päättää, mitkä ovat nämä valintavaihtoehdot, jotka säilytetään. Me teemme tätä tehtävää. Me toivomme, että lähentäminen on maksimaalista, mutta tiukkojen kriteerien mukaan. Meillä on työryhmä, joka tekee ehdotuksia. Olin iloisesti yllättynyt ja minä rohkaisin se tahto, jota tässä harjoituksessa on osoitettu – Uskon, että suurin osa näistä kansallista optioista voidaan lähentää tiukkaan mukaiseksi. Olemme kuulleet esimerkiksi Tanskaan kompromissista, ne ovat vähän herkkiä limiteen vakuutusyrityslaitosten pääomaa käsitellään. Ja miten esimerkiksi näiden siirrettyjen verohelpotusten tai veronpalautusten different taxes englanniksi, miten, mikä niiden kohtelu on. Ja miten niitä voidaan laskea pankkien tasaisemmaksi varoiksi. Tässä pankkikohtaisesti tilanteet vaihtelevat kovasti. Tämä on noin kymmenisen. Näitä on hankalampi käsitellä. Meillä on vaikutusarvio. Saamme lähipäivinä tulokset. Ja meillä on merkitys on suuri. Otamme huomioon pankkien legitiimit odotukset, joilla on ollut oikeus hyödyntää näitä kansallisia vaihtoehtoja, jotka ovat joustavampia vähän vähemmän vaativia. Olennaista päästään lähetymiseen. Ja sinne menee aikaa ennen kuin nämä optiot lähennetään. En tiedä mikä on loppuvaikutus. En tiedä mikä on valvontaneuvoston lopullinen ratkaisu monimutkaisemmissa tapauksissa. Mutta vilpittömästi tähän mennessä saavutut tulokset ja laatu on rohkaisevat. Thank you, and of course the parliament will be truly... Kiitos. Ja, ja, that you refer to. Kiitos. Ja sitten parlamentti tulee olemaan kiinnostunut tästä vaikutusten arvioinnista, josta puhuitte. Ja nyt Peter Simon. Äh, kiitoksia, äh, Rova Nui, teidän äh, puheenvuorostanne ja eh, nämä kysymykset liittyen pieniin yrityksiin ja anakredittiin. Nyt minä haluaisin eh, näihin kysymyksiin liittyen esittää kysymyksiä. Olen pieniltä pankeilta kuullut eh, erityisesti siitä, että vaikka tietovaatimuksia anakredissa on muokattu ja annettu jotakin tietoja pois, joita ei ehkä järkevinä pidetä, niin kuitenkin kun on kyse luotoista, yli, jotka ovat yli 25 000 euroa, niin silloin 105 150 erilaista tietoa tietoa on välitettävä. jos on kyse esimerkiksi vaikka äm, autotallin saneerauksesta, niin näin paljon tietoa täytyy välittää. Eli ette ole pystynyt vielä selittämään, miksi näin paljon erillisiä tietoja on annettava, miksi ne on tarpeen, ei ole mitään julkista konsultaatiota ollut, eikä mitään sellaista menetelmää. Miksi tällaisen määrän ä, dataa tarvitsemme? E, ehkä voisitte ä, e, e, kirjallisesti tai mahdollisesti vielä tämän ä, valiokunnan edessä esitettynä, jos voisitte kertoa, miksi tällainen tietomäärä on perusteltu. Ja toinen kysymykseni liittyy tiedotukseen pankkien kanssa. Olen saanut ähm, westfälischen osuuskunnan osuuskuntapankin kirjeen ja siinä käsitellään niitä maksuja, joita Euroopan keskuspankki eh, kerää eh, YVM varten päätöksen eh, mukaisesti, joka 2015 on tehnyt. Siinä pankkien on annettava tietoja eh, sitä varten ja se, miten eh, näitä tietoja on annettava, niin eh, he saavat tämän, nämä selitykset ainoastaan englanniksi ja mukana on epävirallinen saksalainen käännös. Kenen vastuulla on, jos tämä epävirallinen käännös on väärä jossain kohtaa? Mm. Täytyy varmistaa, että jokaisella jäsenvaltion kielellä voidaan saada kaikki tarpeelliset tiedot virallisina käännöksinä. Milloin tämä on mahdollista? Kiitoksia. You, well, uh, regarding, uh... Liittyen anakredittiin Vahvistan sen, mitä sanoin aikaisemmin. Me pidämme tämän yksityiskohdan tai sen tiedon tason, siis tämä yksityiskohtaisen tiedon taso, se päätettiin jo ennen kuin me äh, saimme valvontavaltuudet. Äh, äh, on analysoitu tämän hyötyjä kustannuksia ja sen analyysin tekivät kansalliset keskuspankit, eivät välttämättä kansalliset valvojat, koska tämä oli keskuspankkien hanke. Se luotiin ennen YVM. Minun täytyy myös sanoa, että vaikka äh, tässä menettelyssä tällä hetkellä ei ole mitään äh, julkista konsultaatiota suunniteltuna, niin EKP aikoo nyt luoda äh, AnaCredit nettisivut jonka tarkoituksena on luoda tällainen tiedotuskanava AnaCredit esitettiin sidosryhmille, jotta voitaisiin saada äh, tietoa äh, julkisuudelta, eli siis pankeilta, jotka tietoa Anakreditin äh, Mm, laittavat ja jotta voisimme tämän nettisivun kautta myös antaa apua, siellä pitäisi olla tällaiset usein esitetyt kysymykset esimerkiksi, joten pyytäisin, että kertoisitte pankille, mekin välitämme tämän tiedon kansallisille valvontaviranomaisille, että ne käyttäisivät tätä nettisivua reagoidakseen, mitä tulee valvonta elimeen, niin olemme hiukan jakautuneet siitä, kuinka tarkkaa tietoa oikeastaan tarvitaan. Jotkut valtiot, jotkut valvontaviranomaiset ja ilmeisesti jotkut pankitkin kovasti vaativat tätä, joten on oikein hyvä, että kaikki sidosryhmät – ja olen varma siitä, että jos voimakasta kritiikkiä tulee, niin EKP kyllä sen ottaa huomioon. Voisin kuvitella, että haluaisitte, että sitoutuisin vähän enemmän, mutta tämä ei nyt ole asia, joka on tullut meiltä. Ja tämä ei ole mikään asia, jota minä hallinnon. Ai niin, sitten käännökset, palaan siihen nyt. Niin, kielikysymys Euroopassa on asia, joka on monimutkainen ja ehkä monimutkaisempi kuin odotimme. Ja se vaatii enemmän resursseja kuin mitä odotimme. Me olemme ikään kuin jumissa EKPn YVM-osuuden ja kansallisen YVM-osuuden välillä, eh, kun katsotaan, että kenen pitäisi tehdä mitäkin, kun on kyse käännöksistä. Osittain tämä tehtävä kuuluu kansalliselle viranomaiselle, osittain EKPlle. Me todella käännämme hyvin paljon asiakirjoja, mutta jos nyt jotain on, jota ei ole tehty, niin kertokaa meille, mikä teiltä puuttuu, mikä pitäisi kääntää, niin sitten katsotaan, onko se sitten kansallisten valvontaviranomaisten tehtävä vai EKPn tehtävä YVMssä. Ja sitten meidän suhteemme, EKPn suhde kansallisiin pankkeihin, jotka haluaisivat saada tiedotusta omalla kielellä. Minä olen kyllä hyvin tiukkana tässä asiassa ja tarkastan, että näin käy eh, mukaan lukien sähköpostiviesteissä ja sähköpostiviestien liitteissä, koska eh, olemme tietoisia siitä, että koska tämä on vähän epämuodollisempi tapa toimia, niin silloin ei välttämättä aina huomioida kirjoittaa kansallisella kielellä. Mutta kertokaa minulle, mikä käännetään, mikä ei käännetä, niin sitten minä välitän viestinne. Kiitoksia Gunnar Högmark. Kiitoksia. Monet kysymykset teille koskevat sitä, miten meidän pitäisi muuttaa ja miten ei pitäisi muuttaa ja miten meidän pitäisi tarttua uusiin tilaisuuksiin. Olisi mielenkiintoista kuulla teiltä kattavampi näkemys tilanteesta. Emme puhu vain siitä, onko tässä nyt lasi puoleksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Siis tarkoitan, että kun tarkastelee Euroopan pankkisektoria nykypäivänä ja uutta lainsäädäntöä, jota meillä on pääomavaatimuksista, vakavaraisuuspaketti, olemme paljon yhtenäisempiä valvonnan suhteen. Miten te kuvailisitte tilannetta ja heikkouksia teidän kannaltanne kannaltanne katsottuna Euroopan pankkisektorilla? Mitä puutteita on sen lisäksi, että jotkut, joidenkin maiden täytyy vielä täytäntöön panna tiettyä lainsäädäntöä siirtää se kansallisen lainsäädäntöön, mutta mitä te sanoisitte siitä, miltä me näytämme nyt tällä hetkellä verrattuna tilanteeseen viisi vuotta sitten, niin mitä heikkouksia vielä täytyy korjata? Thank you, starting with... Kiitoksia. Aloitan sääntelystä ja ehkä sitten siirryn pankkien terveyskysymyksiin. Sitten mitä tulee tähän asetukseen, paljon edistystä tietenkin on saatu aikaan. On parempaa sääntelyä pankeissa, on opittu läksyt kriisistä. Osa vaikeudesta on se, että edelleenkin olemme siirtymävaiheessa, mitä tulee pääomavaatimuksiin, pankkien elvytyskriisin ratkaisun, samoin siirtymävaihe jyllää tässä muissa kysymyksissä. Siis parempaa sääntelyä on, vahvempaa sääntelyä, mutta tähän menee vielä muutamia kuukausia, jopa vuosia, että tämä kaikki kunnolla konkretisoituu. Mitä tulee sitten pankkisektoriin? Kaikki euroalueen pankit ovat edelleen edistyneet ja vahvistaneet tasettaan. On sopeuduttu muuttuvaan sääntelyympäristöön, haasteeseen vaikuttavaan ympäristöön, toimintaympäristöön. Mutta huolimatta näistä pääomittamisponnistelusta viime vuosina pankkisektori edelleenkin on jatkuvien haasteiden edessä ainakin kahdeltakin, kahdella rintamalla. Ensinnäkin euroalueen pankit edelleen ovat äh, haastavassa tilanteessa, koska tuottavuus on suhteellisen heikkoa, kun otetaan huomioon äh, rakenteelliset ja suhdannemuutokset, mitä tulee kannattavuuteen ja tämä liittyy siihen, että vieläkin talouden elpyminen on aika heikoissa kantimissa ja, jonkin, ja sitten kun ajatellaan suhdannekehitystä, tämä on toinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten pankit pääsevät takaisin kestävän tuoton polulle ja miten nopeasti pystyvät sopeuttamaan liiketoimintamallejaan uusiin realiteetteihin sääntelyvaatimusten kannalta katsottuna. Toinen haaste erittäin kiireinenkin kysymys pankeissa, jotka toimivat haavoittuvaisimmissa maissa. Tämä liittyy suureen määrään järjestämättömiä lainoja, ongelmaomaisuuseriä. Se heikentää pankkien luotonantokykyä. Kun pyritään ratkaisemaan näitä järjestämättömiä lainaongelmia, tässä tarvitaan kattavaa lähestymistapaa, koska ei ole tällaista yhden koon ratkaisua kaikille ongelmien. Alkuperä johtuu eri syistä mukaan lukien yleiset taloudelliset olosuhteet, heikko hyödyllinen puitteisto, velan perintäongelmat, kapasit, toiminnan kyky joissakin oikeusjärjestelmissä. nämä alueet eivät välttämättä, ongelmat eivät välttämättä kuulu yvm toiminta-alaan. Siis heikko tuottavuus pankeissa monissa näissä ongelma omaisuuserissä nämä estävät pankkeja siinä, että ne samalla pystyisivät vahvistamaan pääomaansa, pääomitustaan. Mutta edelleen, kun ajatellaan tätä kontekstia, jossa huomattavaa edistystä kuitenkin on saatu aikaan ja edelleenkin saadaan aikaan, niin mielestäni tilanne on kuitenkin parantunut ihan selvästi. This is good news. And, uh... Tämä on hyvä uutinen ja seuraava puhuja on herra Mavrides. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kolme hyvin lyhyttä kysymystä. Ne liittyvät toisiinsa. Ja liittyvät enemmänkin taloustieteeseen kuin tällaiseen tilinpitoon. Ja, äh, jos käyttää aggregoitua dataa, niin jos erityiset ongelmat tietyissä maissa jäävät joskus sitten huomaamatta. Puhutaan Kyproksesta. Tällä hetkellä yli 50 prosenttia näitä, ää, äh, Kreikan, ää, äh, Kyproksen rahoituslaitokseen lainoista 50 prosenttia on ää, hoitamattomia lainoja ja silti pankit tuottavat voittoja. Minä haluaisin tällaisen taloustieteellisen selityksen tälle. Toiseksi kreikkalaispankit, jotka toimivat Kyproksella. Näitä mitään ongelmaa, jos Kreikka joutuu maksukyvyttömäksi julkisen valtionlainojen suhteen? Ja kolmas kysymys on, Kuten aluksi totesitte, poliittinen sopimus Kreikan tapauksessa olisi tyydyttävää. Ja kysymykseni on, uskotteko todella, että ohjelman jatkaminen lopettaisi pääoman vuotamiseen Kreikasta ja talletuspaon Kreikassa? Siinäpä se. Short question. Löytä kysymyksiä. Vaikeita. datan käyttö, että se jäi aina erityisongelmia tietyissä maissa tavata. Data on lähtökohta. Valvontaviranomaisten harkintavalta on erittäin tärkeä myöskin. Mutta hyvästä datasta täytyy lähteä, täytyy ensin olla lämpömittari. Sitten tehdään arvio. Ja Sitten hoitamattomien lainoihin liittyvät luottoriskit ja pankkien kannattavuus. Ja näiden välinen suhde on se, missä määrin pankki on varautunut hoitamattomiin, järjestämättömiin lainoihin. Minkälainen puskuri niitä varten on. Tähän niin kuin munkin kysymykseen liittyen Pyrimme pohjaamaan parhaisiin valvontakäytänteisiin. Ja on yksi maa, jolla on hyvää näyttää historiallisesti tämän ongelman suhteen, joka on Irlanti. Me perehdymme Irlannin äh, järjestettömien lainojen luottoriskiin hallintamenetelmiin ja katsotaan, jos muutkin yhteisen valvontamekanismin maat voisivat tätä soveltaa. Sitten mitä seurauksia Kyprokselle olisi siitä, että jotain tapahtuu kreikkalaiselle pankille? YVM-kontaktit ovat olleet hyödyllisiä tässä, koska Kreikka ja Kypros ovat molemmat YVMssä. Voimme tarttua ongelmaan rakentavasti. Kuten tiedät, kreikkalaisten pankkien Kyproksen tytäryhtiöt Niillä on hyvä pääomitus. Ryhmät rahoittavat niitä hyvin. Ei siinä ole mitään erityisongelmaa meidän jargongilla. Ne ovat likvidejä ja maksukykyisiä itsenäisinä yrityksinäkin standalone pohjalta. Poliittisella tasolla teillä tiedettä. Minä olen vain valvontaviranomainen. Kun tässä valvontaviranomaiset arvovat tilanteen Järjestävä ryhtyvät toimiin oikeallisen kehikon mukaan. Se tässä toimii. Thank you, Mr. Mu- Kiitoksia, herra Mureshan. Chairman, thank you. Uh... Puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Minun osaltani kaksi lyhyttä kysymystä liittyen kahteen trendiin, jota näemme pankkialla tällä hetkellä. Ensinnäkin pankkien ähm, val, valtion velka, tämä, onko SSM erityisesti katsonut tämä, tämä velka, pankkien velkaa liittyen valtioihin, ja tämä liittyy myhyn tähän nolla riskiin, joka valtioihin liitetään, ja miten aiotte säädellä aiotteko säädellä sitä, kuinka paljon valtiolle pankki voi lainata tai asentaako valtioille erilaisen riskiarvion, joka ei kuitenkaan sitten joukkovelkakirjamarkkinoita mm, epätasapainottaisi Euroopassa. Sitten toinen liittyy taseiden riskiin Euroopassa. Tämä on laskenut kriisin aikana, mutta noussut viime vuosina, joten onko teillä näkemystä siitä, miten taseen ulkopuoliset erät otettaisiin mukaan tähän valvontamekanismiin ja Oletteko myös sitä mieltä, että pankit käyttävät taseen ulkopuolisia eriä kiertääkseen pääomavaatimukset? Kiitoksia. Please, uh, Can I ask you not to talk in the room? Pyytäisin, että te nyt keskustelisi keskenänne täällä salissa. Regarding, uh... Kiitoksia, mitä tulee ähm, riskiin, joka liittyy valtion velkaan. Äh, sanoin tämän jo, me kriisin aikana opimme, jos meidän se täytyi oppia, että tämä ei ole mikään riskivapaa e, e, pääomaerä, jos ne eivät sitä ole, niin silloin niiden täytyy olla riskipainotettuja ja jonkinlainen rajatkin tässä pitäisi olla. Ja tämä työ on alkanut Baselin komiteassa toivottavasti saamme kansainvälisen standardin, koska on parempi, että on kansainväliset säännöt joita voidaan panna täytäntöön Euroopassa myöskin. Joten katsotaanpa, mitä tapahtuu. Ja todellakin meidän täytyy asteittain ottaa käyttöön nämä uudet säännöt, koska emme halua aiheuttaa ongelmia liian voimakkaalla muutoksella, mutta se tosi seikka, että hyvin usein sanomme ja olemme pitkään sanoneet, että tämä ei ole mitenkään riskivapaata toimintaa ja näiden pitäisi olla riskipainotettuja omaisuuseriä e, e, ja kaikkien pitäisi ottaa tämä huomioon niin, että asteittain e, siirryttäisiin kohti parampaa tilannetta, ei tarvitse edes odottaa näitä lopullisia sääntöjä. Sitten taseen ulkopuolisen riskit. Äh, ehkä emme ole tiedottaneet riittävästi tästä äh, kattavan arvioinnin aikana, mutta me olemme hyvin tarkkaan arvioineet taseen ulkopuolisia eriä, erityisesti johdannaisia, mutta ei pelkästään. Ja tämän kattavan arvioinnin stressitesti osuus kattoi hyvin kattavan Ähm, äh, analyysin johdannaisista. Pankit, joilla tällaisia riskejä oli, niiden piti äh, hyvin tarkkaan katsoa kauppakiransa eri skenaarioiden pohjalta. Äh, ja nämä kaksi pahinta skenaariota, ne olivat tässä stressitestissä mukana. Pankkien piti arvioida, että nämä suurimmat johdannaiset epäonnistuisivat ja pääomavaatimuksia lisättiin siinä suhteessa, joten tämä on kyllä valvonnan aikaisena. Se ei ole minun monimutka- työni monimutkaisin osa tällä hetkellä. Kiitoksia oikein paljon. Tietenkin määräykset liittyen Ähm, valtioihin on äh, lainsäädäntötyötä, se on lainsäädäntäjän tehtävä eikä valvontaelimen tehtävä ja viisi johtaja sanoi, että tämä pitäisi käsittää, käsitellä maailmanlaajuisesti. Ähm, Nina Jill. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti, koska moniin kysymyksiin tässä on tullut vastattua haluaisin keskittyä nyt seuraavaan. Onko teistä oikea balanssi sääntelyyn ja rahoituksen saannin välillä, kun viittaan kuluttajiin ja yrityksiin? Koska jotkut ovat huolissaan siitä, että me olemme liian määrääviä täällä EU-ssa, erityisesti verrattuna USAhan. Tämä antaa ulkomaalaisille pankille suuremman kilpailuedun kuin eurooppalaisilla pankeilla on. Mitä olette tästä mieltä? Sitten tähän liittyen myöntäen, että EU-talous on enemmän riippuvainen pankkirahoituksesta kuin vaikka rahoitus USAssa. Valvojana, näettekö te minkälaista kehitystä tässä asiassa? Minä tarkoitan, minkälainen evoluutio on pankkilainoituksessa todellisuudelle ja pk-yrityksille. Erityisesti olen huolissani siitä, että on huomattavia eroja PK-vaatimusten välillä Saksassa verrattuna vaikkapa äh, verrattuna vaikkapa Espanjan tilanteeseen. Ja vielä lyhyesti haluaisin siirtyä CMU-hun. Tämä on tärkeä poliittinen kysymys. Arvopaperistaminen on tärkeä tekijä SCMUta. CMUta ja se voi olla tärkeä väline In the parliament we have welcomed... pääomamarkkinaunionia. Tarvittaisiin hyvät selkeät kriteerit, jotta voitaisiin erottaa, millä tavalla pitää suorittaa tämä arvopaperistaminen. Ja sitten vielä, miten tässä tehdään avointa. Asiantuntijat uskovat, että meidän pitäisi saada aikaan tietokantoja, jotka rekisteröisivät joka ikisen osallistujan arvopaperistustoimintoon ja kertoisi tarkasti markkinaosallistusta ja niistä muista kysymyksistä ja valvoisi tehokkuutta. Olisiko tämä mahdollisuus lievä? vähentää ongelmia, joita aikaisemmin on ollut Euroopassa. Kiitos. Juu, uh, Kiitoksia. Mitä tulee sääntelyyn ja kuluttajien ja liikemaailman luotonsaantiin? En usko, että on liikas sääntelyä Euroopassa. Itse asiassa me olemme jopa liittäneet mukaan tähän paremmat siirtymävaihemahdollisuudet vakavaraisuuspakettiin yhteydessä USAssa tämän järjestelmän käyttöönotto oli paljon brutaalimpia ja tapahtui lyhyemmässä ajassa. Tämä todennäköisesti on kolikon toinen puoli, koska meillä oli anteliampi aikataulu. On vieläkin pankkeja, jotka ovat nyt hieman jäljessä, lahavat jäljessä, mitä tulee näihin ongelmallisiin omaisuuseriin esimerkiksi, koska hyvin pääomitut pankit ovat niitä pankkeja, jotka antavat luottoa reaalitalouteen. Alipääomitetut pankit antavat lainaa vain hyvinä aikoina, koska ne ovat varsin aktiivisia näinä kausina ja silloin ne synnyttävät myös tällaisia kriisikuplia, mutta sitten kun kriisi syntyy, niin sitten ne eivät voi enää lainottaa, ne häviävät jonnekin. En usko, että me mitenkään olemme ylisäänneltyjä. Me olemme antaneet runsaasti aikaa, jotta varmistetaan se, että luotonanto reaalitaloudelle edelleenkin on ollut mahdollista huolimatta tiukemmasta sääntelystä. Meidän täytyy varmistaa, että pankit käsittelevät näitä järjestelemättömiä äh, lainojaan, niin kuin jo sanoin, että sitten pystyvät paremmin luotettamaan jatkossa. On eroja äh, PK-lainoituksessa eri maissa, se on ihan fakta. Se riippuu taloudellisesta tilanteesta kyseisissä maissa, kasvusta. Uskon, että pankkiunioni vähentää näitä eroja, mutta ei kuitenkaan yksin poistaa kaikkia tällaisia erilaisuuksia. Mutta niin kuin te itsekin sanoitte, me olemme jo kulkeneet kohti tällaista pääomaunionia tilannetta ja aloite, johon EKP ryhtyi yhdessä Englannin keskuspankin kanssa, jotta kehitettäisiin yksinkertaisia, laadukkaita, avoimia arvopaperistamiskeinoja, niin tätä voidaan käyttää, kun kehitetään luotonantoa pk-yritykset. Loisto ajatus tosiaankin. Se täytyy vain toteuttaa hyvin tietorekisteri tässä varmasti auttaa. Ja sittenhän me palaamme tähän ongelmaan, josta me aikaisemminkin puhuimme. Olemmeko liian raskaita byrokraattisesti, kun pyydämme, että tätä tietoa sitten annetaan tähän rekisteriin. Mm, tämä, tässä on kyse tasapainosta. Pitää löytää se kultainen keskitie kun ajatellaan tarvetta saada lisätietoja siitä, mitä pankit, erityisesti pienemmät pankit voivat tehdä, mutta luonnollisesti kun puhumme raho- pk-yritysten rahoittamisesta, puhumme vähit- äh, liikepankeista, pk- pienistä ja keskisuurista pankeista. Ja tällainen sääntely kyllä tietysti on niille myös taakka. Yes. Kiitoksia, Marjas Notis. Ευχηθήκατε να υπάρξει λευκός καπνός στις διαπραγματεύσεις της... Puheenjohtaja, sitten, että neuvotteluiden jälkeen savupiipusta nousi se valkoista savua Kreikan ja Troikan neuvottelusten jälkeen. Siis Troika vaatti kuitenkin eläkeleikkauksia, virkamiesten erottamista, ankaria toimia. Yksi argumenteista on, että jos Kreikka ei allekirjoita ja jatka ohjelmaa, niin sen jälkeen Kreikalaispankit eivät saisi enää EKPltä hätäluototusta. Vastasitte kysymykseen, jonka pari kuukautta sitten esitin. Kysymykseni oli, miksi te kerrotte että Kreikan pankille, miksi te antaneet Kreikan pankkien ostaa Kreikan valtion lyhytaikaista velkaansa niin ja Teidän vastauksenne silloin oli, että Kreikan pankkeja kohdeltaisiin tasavertaisesti. Kuten muita, mitä valvotaan tulee. Ja tässä on kysymys. Jos Kreikan hallitus ei pääse 36. menneessä sopimukseen ja ohjelmaa ei ole ensimmäinen seitsemättä lähtien. Käsitteleekö EKP-pankkeja ja ELA hätärahoitusta eri tavalla. Muuttuvatko hätärahoituksen kriteerit, vaikka muistio kattaa Kreikan? Niin miten valvonta toimin, muuttuuko valvonta, jos Kreikka ei ole enää ohjelmamaa? Vaikka sillä ole väliä, että likviditeettin suhteen ohjelma ei enää kata. Mrs. Viimeinen κysymys, äh, Ratsarianopoulos. Minä vain halusin sanoa, että olin ihan oikealla puhujalistalla, enkä tässä äh, menettelyssä ilman puhujalistaa ihan vain tiedoksi. Äh, kolme asiaa liittyen Kreikkaan. Haluaisin sanoa, että valvojana te olette osana Kreikka-politiikan luomisessa, esimerkiksi kreikkalaisten pankkien uudelleen pääomittamisessa, joka lisäsi maanivelkaa, tai Kreikan yksityisen velan muuttamista julkiseksi velaksi. Kun katsotaan tätä muistiota, niin Kreikan väestö on köyhtynyt, monet ihmiset ovat työttömiä, eivät pysty maksamaan lainojaan. Suurin osa lainoista Kreikassa on järjestämättömiä lainoja. Nyt Kreikan on ryhdyttävä uusiin toimenpiteisiin ja ihmiset köyhtyvät entisestään ja he pystyvät vielä huonommin maksamaan järjestämättömät lainat. Ihmiset menettävät kotejaan. Uskotteko todellakin, että eh, näiden pankkien, eh, joita te valvotte, kestävyys on mahdollista. Me uskomme, että tulee syntymään valtaisa ongelma järjestämättömistä lainoista. Silloin äh, toinen kysymys. Monet kreikkalaiset pankit ovat menneet äh, arvopaperistamisen tielle. Äh, ne myyvät niitä investointiyrityksille paljon alhaisemmalla arvolla kuin mikä niiden todellinen arvo on. Mutta sitten siellä tehdään valtaisia voittoja ja on tehty todellisia itsemurhia tällä tavoin. Onko tämä sitten solvenssia, jota eh, haluatte saada aikaan. Entä nämä ähm, huonot pankit, kuka tulee maksamaan äh, pankeille, jotta ne voivat myydä lainansa niin kutsutuille roskapankeille? Kiitoksia. Well, let me first say... Ensin sanoisin, että tunnen suurta tuntaa sympatiaa Kreikan kansalaisia kohtaan tällä hetkellä näissä kaikissa vaikeuksissa. Haluan kertoa teille, että me keskustelemme tästä asiasta yksityisessä keskustelussa kollegojeni kanssa, muiden valvojen kanssa, joten olen kyllä tietoinen näistä vaikeuksista tavallisten ihmisten elämässä. Kuitenkin minulla ei ole mitään tekemistä ELA-rahoituksen kanssa. Tämä on rahapoliittinen puoli EKPn toimintaa. Sanon vain, että lainsäätäjät, te suuressa viisaudessanne olette asettaneet minut tähän tehtävään, niin kun on juuri erotettu rahapoliittinen toiminta valvonnasta. Ja todellakin, kun me pohdimme kreikkalaisia pankkeja. Me kohtelemme niitä aivan niin kuin mitä tahansa muutakin pankkeja. YVMS samassa tilanteessa, tilanteessa kohdellaan pankkeja mahdollisimman johdonmukaisesti. Mukaisesti. Tietysti otetaan huomioon maiden erityisolosuhteet, piirteet, joten tämä ei ole ollenkaan muuttunut. Totta, me päätämme näistä SREP-päätöksistä hyvien pankkien, toimivien pankkien kohdalla. Meillä on tiettyjä elementtejä, jotka riittyvät vakavaraisuuspolitiikkaan, mutta kaikki kreikkalaiset kollegat tekevät näin jo ennenkin. He ovat erittäin tiukkoja pankkivalvoja. Hyvää työtä on tehty, huipputyötä vallan uudelleen järjestelykysymyksissä pankkijärjestelmässä Kreikassa. Joten ei tässä ole mitään uutta. Me pystymme käyttämään hyväksemme heidän aiemmin hyvin tekemäänsä työtä. Sitten täällä tuli kysymys eh, järjestelemättömistä lainoista. Olen täysin tietoinen siitä, että tässä on kyse paljon suuremmasta kuin pankkiongelmasta, johon pitää tarttua eri kulmista. Niin kuin aiemmin jo sanoin, yritämme arvioida esimerkiksi sitä pohjalta, mitä Irlannissa on tehty. Tätä Irlannin mallia voidaan käyttää tavallaan tällaisena benchmarking äh, vertailuanalyysinä vaikka muiden maiden suhteen. Ja jos näin teemme, silloin annamme vastuuta EU, irlantilaisille valvojille, että, jotta saisimme tietää, miten toimia hyvin. Puheenjohtaja Irlannissa on paljon kodittomia tuhansia kodittomia Irlannissa. Lopetan ihan lyhyesti tämän selityksen tässä vielä. Arvopaperistaminen saattaisi olla ratkaisu tai ei, riippu tilanteesta, mitä tulee roskapankkeihin. Kyllä, se voi olla ratka- ratkaisu tässä. Se pitää nähdä juuristen äh, oikeudellisissa puitteissaan. Jos on kyseessä julkinen pankki, roskapankki, niin silloin se, mm, se pitää sitten voida hyväksyä komission kilpailupääosassa ensin Kiitoksia oikein paljon. Tämä on ollut hyvin rikas ja kiinnostava kuuleminen. Seuraava äh, julkinen kuuleminen vuodelle 2015 järjestetään 19. lokakuuta. Me tietenkin äh, tulemme päättämään aiheen ja tulemme äh, lähettämään teille kysymyksenne me ajoissa, joten kiitoksia oikein paljon siitä, että olitte täällä. Thank you. Sorry, there was a small problem. Kiitoksia, anteeksi. Eh, meidän piti hiukan eh, erästä asiaa äänestyslistalla tarkastella. Nyt se on tehty, nyt voimme mennä äänestämään. Aloitamme eh, testistä, testaamme äänestyslaitteita. Eikö kenellä ei ole äänestyskorttia mukana, nostakoon käteensä. Vain Pervans Perez Hyvä, kirjaamme sen ylös. Äh, tehdään koeäänestys. Äänestys alkaa. Testaamme laitteita. Äänestys päättyy. Hyvä. No niin, ja aloitamme äänestämällä Sven Giegoldin mietinnöstä maksutase, kansainvälinen palvelukauppa ja suorat ulkomaan sijoitukset. Aloitamme kompromissista A kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tarkistetaan toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta. Se on kolmen sivun kuluttua. Ilmeisesti nämä raukeavat, nämä tässä ennen minun tietoni mukaan, joten meidän täytyy äänestää tarkistusta 22, kuten sanoinkin. 22 puolesta vastaan. Näyttää siltä, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tarkistetaan 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 siitä ei äänestetä. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Ty- tarkistetaan. Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Ei, hyväksyttiin. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan. Tarkistetaan 31. Äänestys alkaa. Luulenpa, että se hylättiin, mutta äskenkin oli väärässä, joten katsotaan. Hylätty, kyllä. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestetään tästä tekstistä näin muutettuna. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä jälleen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme päätöksestä ryhtyä neuvotteluihin neuvoston kanssa 73 säännönmukaisesti puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vielä muutama kollega pitää äänestää nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Absoluuttisella enemmistöllä, joten voimme ryhtyä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kiitoksia onnittelut esittelijälle. Sitten me menemme Georgios Kritsoksen lausuntoluonnoksen Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos hyväksytty, niin sitten 13, 14, 17, 20 raukeavat. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan 11, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 sanoo puheenjohtaja ei, ei, tästä ei äänestetä. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Hylätty luulisi, mutta tarkistetaan 18. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tasoiksi meni, mutta hylätty. Sitten kompromissi B useassa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan Tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Beres, äänestitkö puolesta? No sitten hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan 29 myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jälleen tasa peli, mutta tällä kertaa hylätty. 30 puolesta. Vastaan. En nyt näe teidän käsiänne. Nyt on tarkistettava 30. Ah, hyväksytty. Te ette nostaneet käsiänne, niin. Kompromissi C. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D. Niin, ensin meidän äänestä. Ensin Tarkistus 39 puolesta vastaan. Puolesta vai vastaan? Tarkistetaan. 39 puolesta. 39, 39. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme kompromissista D suullisella tarkistuksella. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme kompromissista ilman suullista tarkistusta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tarkistetaan, 45, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten 46 raukeaa. Ja sitten menemme tarkistuksiin 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F suullisella tarkistuksella. Suullinen tarkistus ensin puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten meidän on äänestettävä tarkistusta 60 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt meidän on muut, äänestettävä tästä tekstistä näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Uh, the vote is concluded and uh, Äänestys päättyy ja kuten tiedätte, johtuen näistä uh, erityisolosuhteista euroryhmän työstä, niin seuraava kohta esityslistalla lykätään, joten me voimme päättää kokouksemme ja seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15. heinäkuuta kello kolme ja jatkamme sitten torstaina aamulla. Kiitoksia. Kokous päättyy.